Mitkä kielet eivät toimi? Ranska ei toimi vai? Kiit. Toki toimii, hyvä. No niin. Teknikot ovat puhelimessa nyt sitten vaihteeksi. No niin. Vaihdanpa englanniksi, jos Ranska... Onko okei? Okay? No hyvä. No niin, olemme sopineet tapaamisessamme esittelijän kanssa, varjoesittelijöiden kanssa ja koordinaattoreiden kanssa, että Pervans Perez äh, on ilmaissut valmiutensa. E- e- et, ja uuden, äh, hän tekee uuden version ja, ja paksut paperit ovat hän yrittää tehdä parhaansa, että tästä ehdotuksesta tekisi kompromissitarkistuksia. Ja nämä uudet esitykset varjoesittelijät ja koordinaattorit ottavat sitten 31. elokuuta käsiteltäväksi illalla. Erityisesti järjestetyssä tapaamisessa ja toivottavasti sitten ensimmäisessä, ensimmäinen, ensimmäinen syyskuun alkupäivinä pääsemme sitten loppupäätelmiin, joka mahdollistaisi meille sitten sen, että tämä uusi mietintö saataisiin selkeän enemmistön voimin valiokunnassa hyväksytyksi. Me äänestämme 29. syyskuuta valiokunnassa tämä siksi paikalleen, koska tuohon aikaan syyskuun lokakuun vaihteessa myös työryhmä, tämä erityinen task force, niin kuin sitä kutsutaan, joka on, voisi esittää sitten ajatuksen Van Rompoille. Ja me aiomme tuossa keskustelussa olla mukana. Tällä tavalla toimitaan. Näin ollen ei äh, käydä näitä 1700 tarkistusta yksitellen läpi, vain, vaan pyytäisinkin poliittisten ryhmien edustajia ja pyytäisinkin poliittisten ryhmien edustajia osallistumaan vain lyhyellä, lyhyillä puheenvuoroilla. uh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 Kuten tiedätte, kriisivaliokuntamme on ollut, sitä on laajennettu, sen toimiaikaa on jatkettu ensi vuoden kesään. Näin ollen äänestämme loppumietinnöstä, koska tämä on se, josta nyt keskustelen tällä haavaa. Tämä on tämä väli, välimietintö, niin kuin tiedätte. Loppumietintö, loppumietintö tulee täysistuntoon ennen ensi vuoden kesää, ilmeisesti heinäkuussa. Näin ollen sitten oh, mietinnöstä äänestetään valiokunnassa muutama viikko aikaisemmin, ja tämä on taas meille noin ehkäpä kuusi kuukautta aikaa jatkaa työtämme. Ja kysymys on tietenkin myös siitä, <clears throat> mitä tämä lisätyö sisältää. Mikä on tämän työn painopiste? Ja te, pitäisi teitä tekemään seuraavat, totta kai koordinaattorit ja kaikki muutkin, teidän pitäisi ajatella sitä, että mitä mieltä, mi, mihin, teidän pitäisi, mihin meidän pitäisi keskittyä tämän kuuden kuukauden aikana, että sitten voimme kokoontua syyskuussa tätä taustaa vasten ja sopia työsuunnitelmasta, joka täytyy laatia yksityiskohtaisesti. Me sopisimme siitä sitten niin kuin valikunnan loppuajaksi. Ja sitten voisimme keskittyä tuohon työhön. Tänään, tämän sanottua niin pyydän nyt sitten poliittisten ryhmien edustajia kommentoimaan. Ja ennen kuin tämän teemme, niin tietenkin ehkä äh, Beres voisi lyhyesti esittää johdannon tähän, sitten jatkamme. Euh, Kiitoksia herra puheenjohtaja tästä yhteenvedosta, mitä tulee meidän keskustelumme tilanteeseen. Aluksi haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat nyt läsnä ja kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tähän työhön näillä ähm, noin 1600 tarkistuksella, joita tähän mietintöön on tehty. Se osoittaa, kuinka tärkeää tämä keskustelu meille on. Ja se osoittaa, mikä lisäarvo näissä tarkistuksissa monissa on ollut. Ne on otettu mukaan tähän sisältöön ja niissä on äh, sellaisia kohteita, jotka osoittavat erimielisyyksiä, mutta myöskin paljon lisäarvoa. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä haluaisin sanoa mahdollisimman selvästi seuraavaa kaikille kollegoilleni. Nämä ähm, 1626 tarkistusta on kaikki luettu ja analysoitu, ja kaikki sisältö, joka on voitu niistä ottaa talteen, on, tai tullaan ottamaan talteen. Kun katson näiden tarkistusten sisältöä, huomaan hyvin, että Joskus yhden ryhmän sisällä on väittelyitä, joita ei vielä ole ratkaistu. Ja minun täytyy sanoa teille, että ehkäpä älyllinen rehellisyys vaatii sitä, että kun monia tarkistuksia on tehty ja ähm, eri henkilöt ovat tehneet saman ryhmän sisällä näitä tarkistuksia. Usein on yksi tarkistus, joka vaikuttaa olevan ähm, ryhmän mielipide ennemminkin kuin yksittäiset tarkistukset. Eli minä luulen, että minun mahdollisuuteni nyt on äh, se, että voin suosia tarkistuksia jotka vaikuttavat edustavan koko ryhmän mielipidettä ennemminkin kuin sellaisia, jotka ovat ristiriitaisia ja edustavat yhden henkilön mielipidettä. Yksi tekninen huomautus. Olemme sanoneet, että meidän täytyy saada sellainen mietintö aikaan, joka menee suoraan asiaan, joka ei ole liian pitkä, mutta minun täytyy sanoa, että minulla on vaikeuksia tässä, sillä kun katse, katsotaan näitä tarkistuksia, jotka olen saanut kokonaisuudessaan, niitä on 410, jotka pyrkivät muuttamaan monia kappaleita, mutta meillä on myöskin 422 lisätarkistusta. Eli vaikka jos hyväksyn kaikki nämä poistotarkistukset. Saamme paljon pidemmän mietinnön aikaan kuin se, mikä meillä tällä hetkellä on, paljon pidemmän tekstin. Eli te ymmärrätte, että meidän täytyy löytää tässä tasapaino. Tasapaino kaikkien näiden mahdollisten lisäarvojen välille. Haluaisin myös lisätä liittyen kolmeen aiheeseen, eli kohesioon, pk-yrityksiin ja seurantaan näihin liittyihin on erittäin paljon ehdotuksia. Ymmärrän, että nämä ovat sellaisia asioita, joiden suhteen jäsenet haluavat olla hyvin tarkkoja. Ja minä pyrin täydentämään mietintöä lisäämällä muutaman kappaleen liittyen näihin kolmeen asiaan. Mutta luonnollisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy pyrkiä synteesiin eikä ottaa kaikkia uusia ehdotettuja kappaleita tekstiin mukaan liittyen näihin kolmeen asiaan, siis kohesioon, valvontaan ja PK-yrityksiin. Tulen sitten keskustelumme ytimeen. Olen havainnut, että on seuraavia erimielisyyksiä. On paljon muotoilua, paljon termejä, joita voidaan asettaa kyseenalaisiksi ja kaikki toivon, että pääsemme sellaiseen tekstiin, jossa kaikki voivat olla samaa mieltä käytetystä kielestä, mutta mitä tulee vaikeampiin kohtiin, jotka ovat sellaisia kohtia, jotka jäävät ehkäpä auki meidän tulevaan keskusteluun loppuun asti, voisin nyt käyttää tilaisuutta hyväkseni. Nyt on muutamia kohtia, joista meidän on pakko keskustella ja haluaisin nyt mainita niitä. Ne tulee kappaleeseen 20, joka puhuu historiallisesta tilanteesta, joka tekee mahdolliseksi ähm, havaita, minkälaisessa kriisissä nyt tällä hetkellä olemme. Olen sitä mieltä, että on hyödyllistä identifioida näitä historiallisia tekijöitä, jotka liittyvät tähän kontekstiin, mutta huomaan, että tässä on erimielisyyksiä, jotka liittyvät myöskin ähm, taloudellisen äh, systeemin muutokseen maailmanlaajuisesti – Eli minä olen sitä mieltä, että tässä meidän pitäisi ehkä keskustella tästä kohdasta vielä. Mitä tulee kappaleeseen, en ole varma, olenko ihan nyt etenemässä numeron järjestyksessä, pyydän anteeksi, kappale 120, joka tekee ehdotuksia energia-alalla. Tässä on tässä ovat liberaalit pyytäneet poistoja ja PP on pyytänyt poistoja. Minulla on monta kysymystä ja äm, eräs ehdotus. Minun kysymykseni on ensinnäkin se, että ovatko nämä perustavanlaatuisia erimielisyyksiä koskien tätä ehdotusta vai onko tämä nyt ähm, tämän mietinnön ulkopuolelle jääviä asioita. Minä olen sitä mieltä, että tässä on ehkä perustavanlaatuinen kysymys kyseessä, sillä kun tutkimme konkreettista toteutusta tälle kappaleen 120 ehdotukselle, se on tietyllä tavalla eroteltu tässä kappaleessa 122 ja sitä ei ole niinkään asetettu kyseenalaiseksi, eli minä kysyn nyt hyvin suoraan, olisiko mahdollisuus löytää jonkunlainen ähm, tasapaino tai yhteenymmärrys näiden kahden kappaleen välillä. Ja miksi? Siksi, että tämähän on äh, unionin alusta lähtien ollut hyvin tärkeitä asioita. Ähm, unioni perustettiin hiilen äh, ja teräksen varaan alun perin. Ja monet ihmiset keskustelevat hyvissä, hyvin monissa piireissä, sekä akateemisissa että muissa piireissä. Te olette, herra puheenjohtaja, itse olleet näissä töissä mukana. Ja nyt on myöskin sellainen hetki, että tämä liittyy energian strategiaan ja ulkosuhteisiin. Tässä täytyy keskustella, jos me luomme energiayhteisön, meidän täytyy kysyä, minkälainen on jäsenvaltioiden autonomia omassa varastointi- ja energian hankinta strategiassaan? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mutta kaikki myös muistavat sen, että kun Gazprom ja eri jäsenvaltiot ovat neuvotelleet ja kun unionin on täytynyt liittyä mukaan, kun on ollut esimerkiksi Ukrainan boikottiriski, tai esimerkiksi silloin, kun on kysytty, mikä olisi ähm, unionin energiatoimitusmalli kokonaisuudessaan, kun puhutaan Nabukossa tai muista kaasuputkista, meidän olisi paljon helpompaa keskustella näistä kysymyksistä, jos me olisimme yhtenäisiä. Ja tämä olisi tämän kappaleen 122 perusajatus. Ja minä en nyt täysin seuraa näitä PP PPN ähm, korjausehdotuksia ja tarkistusehdotuksia tässä kohtaa ja pyydän anteeksi sitä. Tätä täytyy tarkastella vielä tarkemmin. Meidän täytyy pyytää toinen mielipide joltakin ryhmiltä. Ja mitä tulee sitten tulevaisuuteen ja seurantaan, meidän valiokuntamme varmastikaan ei halua mennä lainsäädännöllisiin yksityiskohtiin, mitä tulee näihin asioihin. Ja tämä on se henki, jossa minä olen laatinut tämän tekstin. Tämä pyrkii olemaan kompromissiteksti. Tässä on yksi kohta, kun tarkastelemme hiukan pidemmällä aikavälillä näitä asioita. Ja meidän täytyy pitää pitkä aikaväli mielessämme ja päästä yhteisymmärrykseen. Tällä hetkellä se ei ole tapa, vielä tapahtunut. Me, meidän täytyy kysyä, haluammeko yhden eurooppalaisen valvonta elimen, kuten Yhdysvalloissa on, vai ajattelemme e, niin, että voimme e, pyrkiä tällaiseen toisenlaiseen e, malliin. Minä suosin tätä toista mallia enemmän, mutta tässä ei vielä ole mitään tasapainoa valiokunnan sisällä ja meidän pitäisi saada tässä hiukan tarkempi näkökulma aikaiseksi. Mitä tulee sitten talous- ja rahaliittoon, valitettavasti tämä 154 kohta, joka koskettaa Äh, myös ulkosuhteita, on sellainen, jota liberaalit vahvasti tukevat ja olen tyytyväinen siitä, mutta minä haluaisin vielä kysyä yhtä asiaa. Meidän pitäisi ähm, EPPn kanssa keskustella yhdestä asiasta, sillä he eivät ole samaa mieltä. Ähm, tämä on hyvin äh, tärkeä kohta tässä raportissa ja minä toivon, että voisin saada ähm, EPP-kollegani äh, tässä vakuutetuiksi, mitä tulee sitten Ähm, kohtaan 128, joka koskettaa kansallisia budjetteja. Minä ymmärrän, miksi tämä ehdotus saattaa häiritä ihmisiä, sillä luonnollisesti budjettialalla, kuten kriisi on auttanut meille, meidän täytyy välillä ähm, pystyä korjaamaan ähm, budjettipolitiikkaa. Mutta silti, jos me haluamme pyytää jäsenvaltioilta tiukkaa sitoutumusta, ja jos nämä sitoumukset ovat uskottavia, olemme nähneet tämän esimerkiksi Kreikan tapauksessa, me tarvitsemme pitkälle meneviä sitoumuksia, mitä tulee esimerkiksi vajeeseen tai rahoitukseen, tiettyjen investointien rahoitukseen. Eurooppalaisella tasolla meillä on enemmän tai vähemmän olemassa tällaista monivuotista suunnittelua, koska me keskustelemme budjetista. Ja minusta vaikuttaa siltä, että tällainen eurooppalainen selkeästi järjestelty talouspolitiikka, joka ei sotkeudu kuitenkaan toissijais- tai joka ei kuitenkaan ole toissijaisuusperiaatteesta vastaan, voisi olla jotakin, jonka voimme hyväksyä. Miten sitten tulee kohtaan 122? Tämä on minusta myöskin tärkeä ehdotus, jota meidän pitäisi tukea. Ehkä me voimme tehdä sen hiukan pehmeämmin, sanoa, että voimme tutkia mahdollisuuksia ja niin edespäin. Mutta haluaisin äh, mainita nyt kolme argumenttia, jotka mielestäni ovat tärkeitä tässä kohdassa. Ensimmäinen on se, että kun Almunia äh, teki yhteenvedon euron tilasta. Hän oli jo tietoinen tästä tilanteesta. Tämä oli siis ennen subprime-kriisin puhkeamista. Edistyminen tällä alalla antaisi paljon enemmän otetta eurooppalaisella tasolla sille, että voisimme keskustella eurooppalaisista budjeteista, siitä mitä jokaisessa budjetissa tapahtuu. Meillä on tässä, tässä paino paketissa mahdollisuus keskustella näistä budjeteista, mutta kun me jaamme osan veloista, meidän täytyy luonnollisesti päästä siihen, että jäsenvaltiot sitoutuvat ja kunnioittavat näitä sitoumuksia. Eli tämä voi olla hyvin tärkeä väline työssämme. Toinen argumentti on se, jonka me olemme kuulleet hiljattain Kiinassa, ollessamme Kiinassa. On luonnollisesti paljon pääomia kansainvälisellä tasolla, jotka nyt tällä hetkellä hyödyttävät amerikkalaisia lainamarkkinoita. Ja jos me haluamme, että eurooppalainen markkina-alue olisi yhtä houkuttava, jolla korkotaso olisi kollektiivisesti alhainen verrattuna Amerikkaan, meidän täytyisi luoda tällainen eurooppalainen yleinen lainamarkkina ja mielestäni viesti, jonka saimme Kiinassa, oli hyvin selvä. Se oli tämä. Sitten kolmas asia, jonka voisin mainita, on Herman von Rompoin mielipide. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella hänen kanssaan. Ja hänestä tämä ehdotus vaikutti hyvin tärkeältä. Me muistamme, että hän ollessaan pääministeri puhui myös tämän suuntaisen politiikan puolesta, mutta monet ovat puuttuneet tähän keskusteluun suoraan. Nyt tämä ehdotus ei ole enää kyseenalainen. Mielestäni meidän mietintömme täytyy avata mahdollisuus keskustella näistä asioista. Vielä kaksi asiaa, jos sallitte herra puheenjohtaja. Ensimmäinen ovat sanktiot. Meillä on paljon ehdotuksia, jotka liittyvät sanktioiden vahvistamiseen ja niin edespäin. Suoraan sanottuna minä uskon, että sanktiot eivät toimi ja ne eivät ole toimineet eivätkä tule toimivaan. Ja minä mm. uskon, että meidän pitäisi ottaa tässä tekstissä mukaan Herman Vorompoin EPSKossa ilmaisevat mielipiteet. Tämä oli siis epävirallinen kokous, joka järjestettiin viime viikolla. Hän sanoi, että olen yhä enemmän ja enemmän vaivaantunut, kun näin, että ehdotetaan sanktioita. Nämä sanktiot tekemät pahemmaksi tätä ongelmaa, joka me pyrimme ratkaisemaan. Ja sitä paitsi meidän täytyy ottaa sosiaalisia aspekteja mukaan, kun niitä voidaan kuvitella. Me voimme luoda sanktioita, mutta se ei ole hyödyllistä, jos tapahtuu niin kuin olemme nähneet jo aikaisemminkin, niin että ne eivät toimi. Minä olen järkyttynyt, kun näen, että tietyissä maissa, tiettyjen maiden sisällä menestystarinat, siis se mikä tekee tiettyjen maiden kohesion menestyksen on yhteisymmärrys, kohesio, se, että kaikki yhdistyvät, kaikki tekevät tietyn päämäärän eteen töitä ja se perustuu dialogille eikä sanktiojärjestelmälle. Ja välillä minä kadun sitä, että eurooppalaisella tasolla me emme voi saada tällaista samanlaista älyllistä valmiutta yhteistyöhön ja dialogiin aikaan. Jos meidän on pakko luoda sanktiojärjestelmä, minä olen suoraan sanottuna sitä mieltä, että sanktioiden pitäisi olla FMIin tyyppisiä, eli pakko nostaa tiettyä veroa pari, esimerkiksi, jotta voidaan saada enemmän tuloja. Tämä on paljon tehokkaampaa kuin sellaiset politiikat, jotka voivat olla hyödyllisiä, kun pyrimme johonkin tiettyyn tarkkaan asiaan. Sitten mitä tulee sosiaalisiin aspekteihin, jotka ovat sellaisia asioita, mihin olen tietysti kiinnittänyt paljon huomiota. Tämä on vaikea asia käsitellä. Minä muistan, kun olimme Oiteessa käymässä ja kuinka paljon me saimme tässä vuoropuhelussa selville sen, että sosiaaliset aspektit liittyvät monien maiden menestykseen. Ajattelen esimerkiksi Pohjoismaiden mallia tai saksalaista mallia. Eli miten me nyt voimme olla tekemättä niin, ettemme siirrä näitä kansallisia menestystarinoita eurooppalaiselle tasolle, siis tätä dialogia. Ja minä en usko, että me pääsemme tästä kriisistä yli, ellemme ota sosiaalista aspektia huomioon. Ja siksi erityisesti näillä tietyillä aloilla, energia-alalla, mielestäni ei ole mitään hyötyä siitä, että peittää silmänsä jos me haluamme todellakin taistella ilmastonmuutosta vastaan, on loogista, että energia muuttuu kalliimmaksi. Mutta jos energia on kalliimpaa, tämä on sosiaalisesti hyvin paha asia. Kun ihminen on hyvin varkas, kun esimerkiksi Rouva Betancourt, äh, hänelle lämmitys tai kuljetuskulut eivät ole yhtään mitään. Jos ihminen on köyhä, nämä lämmityskulut ja muut kulut ovat erittäin suuria ja on hirvittävää, jos ne nousevat. Eli tästä seuraa se ajatus, jota minä olen käyttänyt tässä mietinnössä, että meidän pitäisi olla energiaturvaverkko. Me emme voi olettaa täysin sitä, mitä tapahtuu sosiaalisella kentällä, jos energiahinta nousee, mutta meidän täytyy pyrkiä varautumaan tähän etukäteen tämä energia turvaverkko ei ole niinkään turvaverkko kuin kilpi, shield. Jos me hyväksymme tämän ajatuksen, se on hyödyllistä. Silloin kaikki voittavat. Tämä olisi paljon hyödyllisempää. Minulla nyt ei ole aikaa puhua kaikista näistä asioista, jotka liittyvät tähän aiheeseen, mutta välillä kun puhuu valiokunnan kanssa, on hyödyllistä ottaa aikansa. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Miten tulkkaus toimii? Toimiiko hyvä? Sitten voi jatkaa saksaksi. No tämän johdannon jälkeen ja linjauksen jälkeen, jonka näiden perustavanlaatuisten ideoiden äh, linjauksen jälkeen pyydänkin nyt kollegoja äh, puhumaan, jotka haluavat. Täällä on Niklas Muntis, Olle Schmidt. Joo, kyllä, kyllä. Aloitetaan, aloitamme näillä tässä järjestyksessä, poliittisten ryhmien järjestyksessä ja aloitamme EPPllä. Kaczins. Kaczins. Eh, um, Kiitos paljon. Puhun englanniksi. EPP-ryhmässä on ollut paljon puhetta tästä raportista. Ottaen huomioon, että on yli tuhat eh, 600 tarkistusta, jota on tullut eri ryhmiltä, niin valiokunta on yrittänyt, yrittänyt kirjoittaa tämän uudelleen ja on hienoa, että raportin kirjoittaja hän ehdotti tehdä uuden raportin. Saanko keskeyttää? En tee uutta raporttia, vaan teen kompromissi tekstin. Ehdotin korjattua tekstiä. En halua nyt, tämä se on semantiikkaa, olkoon se sitten kompromissiraportti, mutta on tärkeää, että ymmärrämme, että voimme kirjoittaa tai äänestää läpi sellaisen raportin, joka on ideologinen, tai voimme tehdä sellaisen, joka kuvaa parlamentin ajatuksia kokonaisuudessaan. Ja minä toivotaisin vahvasti tervetulleeksi, että raportin laatija on pyrkinyt tekemään yhteisen sellaisen raportin, jota kaikki voisimme puoltaa. Ja tämä oli minun kommenttini henkilökohtaisella tasolla. Eräs ongelma on se, että, että pitäisi säännöstellä ja avata markkinoita enemmän ja meidän tulisi taistella sen puolesta, että meillä olisi yhteinen markkina-alue myös energia-alalla ja se on, ei ole oikein, että puolustamme hieman teennäisesti kuluttajia, vaan markkinat tulisi avata ja ehdotan, että kaikki lukisi Hermootisin raportin, joka hän kirjoitti komissiolle. Siellä on erittäin paljon verokkaita ajatuksia. Kiitos. Danke, eh, Olli. Kiitoksia sitten Olle. Thank you very much. Well, uh... Kiitos paljon. Ehkä ähm, Rova Veres, teidän ajatuksenne oli, että halusitte provosoida meitä ja siinä kyllä onnistuitte. Ja nyt me palautamme pallon teille ja siksi me olemme täällä pohdiskelmassa näitä tarkistuksia. Jos haluamme syytellä toisiamme, niin me liberaalit olemme olleet monen tarkistuksen taustalla. Olen varma, että olet lukenut kaikki nämä tarkastukset. Joskus teemme kaksoismuutospyynnön. On totta että olisi voinut olla hieman tiukempi, kuin koordinoin tätä, näitä tarkistuksia, mutta toisaalta teidän, kun yrittää koordinoida liberaaleja, niin se ei ole kovinkaan helppo työ. Kuten sanoin aiemmin, syyt sanamuodot ja teksti, ja se on se, mitä kollega Karensi myös nosti esille, niin siinä oli meille aika vaikeaa nieltävää, se oli aika vaikeaa nieltävää. Toivottavasti ymmärrät, että meillä on käsillämme ongelmia ja toivottavasti pyritte helpottamaan niiden hyväksi, näiden ongelmien hyväksymistä meille. Ei ole hyvä, että keskitytään pelkästään historialliseen näkökulmaan, vaikkakin se on tärkeä. Jos olisin historianopettaja, sanoisin, että historia on tärkeää, mutta mielestäni tässä tekstissä voisimme yrittää keskittyä niihin kohtiin, joista olemme samaa mieltä. Ö, olen liberaaliryhmälle maininnut, että taloudellinen haltinto on elintärkeä osa tätä raporttia. Ja vuosi sitten jotkut meistä, minä mukaan lukien, emme olisi myöntäneet sitä mutta nyt hyväksyn sen ehdotuksen, jonka olet tehnyt. Herra Varampin ryhmä, kuten luin tänään sanomalehdestä, he eivät ole niin pitkällä kuin me, joten heilläkin on ongelmia, joten kenties elokuun lopulla voisit ehm, nostaa, tuoda esille sellaisen raportin, jonka kaikki voisimme hyväksyä. Me olemme Alden taholta pyrkineet nostavan esille kommentteja. Kuten tiedätte, laatijat ovat kommentoineet näitä tarkistuksia ja me olemme yrittäneet reagoida niihin noin kymmenellä sivulla. Yritämme koordinoida tätä toimintaa ryhmämme sisällä. Ja kuten olette nähnyt, niin meidän ryhmän sisällä on eriäviä mielipiteitä. Se on normaalia, mutta loppujen lopuksi liberaaliryhmässä ähm, tulemme saamaan aikaiseksi hyvin koordinoidun äh, ehdotelman ja tulemme hyväksymään ehdotuksenne. Ja se on viestimme oikealla tai vasemmalla oleville kollegoillemme, että on suuri, suuren suuri harmi, jos emme yleisellä tasolla pystyisi olemaan yhtä mieltä. Tässä kontekstissa me emme halua olla se ryhmä, joka toimii vastahakoisesti. Kaikki me haluamme olla oikealla puolella. Olemme huomanneet, että tämä äänestys toimenpide, jonka äh, LSE on analysoinut niin Alde on suurimmassa osassa äänestyksistä, 90 prosentissa äänestystapauksista oikealla puolella, siis voittaneen ehdotuksen puolella. Emme halua olla tässä, sillä... Mutta tässä tapauksessa se toisi lisäarvoa, jos kaikki olisivat tämän raportin taustalla. Joitain osia emme pysty nielmään purematta, mutta uskon, että parlamentti toimi niin, että voimme tämässä valiokunnassa olla yhtä mieltä. Sillä se on mielestäni myös viesti, joka, me, joka me haluaisin tuoda ulos. Mikäli työmme ö, ei mene läpi, niin tulemme olemaan ö, poliittisissa, ideologisissa ongelmissa. Ja tarvitsemme tämän raportin hyväksynnän ja toimme jatkaa työtämme. Täällä on useitakin puheenvuoropyyntöjä ryhmän koon mukaan. Sosialistista Kalfin. Thank you very much. Uh, I think that we... Paljon kiitoksia. Minä uskon, että me kaikki arvostamme työtä, jota on tehty. Se on hyvin vaikeaa. Eikä nyt minä luulen, että tämä mietintö ei voi koskaan olla sellainen, että se kerää kaikkien mielipiteet yhteen, mutta me ehkä voimme löytää jonkin mahdollisen tavan päästä kriisistä yli. Parlamentti on ottanut tämän vaikean työn vastaan, jotta se voisi tehdä jotakin, ja minä uskon, että me kaikki uskomme, että tämän mietinnön pitäisi olla laajalti hyväksytty tässä talossa tämä on jotakin, mistä ei pidä riidellä poliittisten ryhmien välillä tai jotakin sellaista. Tarvitsemme hyvin selkeän dokumentin, jota suurin osa poliittisista ryhmistä parlamentissa tukee. Mielestäni tämä on hyvin tärkeä lähtökohta. Toinen asia, kun otamme huomioon tämän päämäärän, huomaamme, että ilmeisesti meidän täytyy ja selkeästi meidän täytyy olla samaa mieltä veroista, meillä on kaksi mahdollisuutta ottaa kaikkien pienin yhteinen nimittäjä huomioon. Teksti voisi olla näin helposti hyväksyttävissä. Kaikki voisivat hyväksyä sen, mutta se ei ehkä sanoisi paljon. Tai sitten meidän pitäisi seurata ehkä neuvoston työtä ja sitten sen jälkeen äänestää tästä mietinnöstä. Tai sitten me voimme yrittää tehdä tekstin yhdessä kaikkien poliittisten ryhmien kanssa. Vastustan siis kaikkien poliittisten ryhmisten välistä väittelyä tai riitelyä, mutta kaikki voisivat ajatella sitä, mikä voisi olla ähm, Euroopan unionin tulevaisuus tämän kriisin jälkeen. Ja se, mitä äh, oli Smith äsken sanoi, äh, minä luulen, että kaksi vuotta sitten me puhuimme taloudellisesta ähm, hallinnosta, ja silloin tämä ajatus oli hyvin kaukainen ja sitä oli vaikea ottaa äh, tosissaan, mutta nyt tämä on jotakin, mitä me todella tarvitsemme, eli minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä töitä yhdessä. Ja olen hyvin tyytyväinen, että kollegat suurimmista poliittisista ryhmistä tai kaikki kollegat luulisin ovat tämän kannalla. Olen silti sitä mieltä, että meidän pitäisi silti pyrkiä saamaan aikaan mietintö, joka on kunnianhimoinen ja joka tuo vision esiin Euroopan parlamentilta. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on sitten yksi vihreiden edustaja. Oletteko pyytänyt puheenvuoroa? Ehkäpä tässä ö, äh, mietinnössä on jotakin provokatiivisiakin juttuja, mutta me emme voi palata vähän asetelmaan business as usual siinä mielessä, kun katson eräitä tarkistuksia erityisesti puhutaan näistä Euroopan val- valvontavirastosta ja monivuotis- monivuotisista suunnitelmista. Luulen, että esittelijä on oikeassa sanoessa, että nämä ovat tärkeitä asioita, eikä voida vaan sanoa, että, että jätetään vaan, että ollaan business as usual pohjalla, koska kriisi on osoittanut, että tämä ei ole optio. Siksi me tarvitsemme jotakin provokatiivisia huomioita. Olen samaa mieltä herra Kaltsinin kanssa, että on hyvin tärkeää, että saadaan laaja tuki eri ryhmiltä, mutta samaan aikaan jos me todellakin teemme mietinnön, joka on pieni yhteinen nimittäjä, niin sitten voimme lopettaa saman tien. No miksi kirjoittaa tällaista mietintöä, koska kaikki saattavat olla samaa mieltä siitä, mutta sillä ei ole mitään vaikutusta tähän prosessiin. Se ei tee mitään, koska me kaikki tiedämme, mikä se pienin yhteinen nimittäjä tulee olemaan. Tiedän että jos ajatellaan kompromissia tämän lomatauon jälkeen, on hyvin tärkeää olla tietoinen, että kaikki tämä taloushallinto tapahtuu juuri, juuri as we speak tällä hetkellä. Ja, ja osittain näistä asioista on puhuttu myös talousvaliokunnassa. Näin ollen tässä tehdään vähän päällekkäistä työtä tässäkin mietinnössä. Meidän täytyy rajoittua vain niihin asioihin, joissa voimme antaa jotain lisäarvoa tähän keskusteluun. Ja sellaisiin asioihin, jotka ovat nyt tapetilla äh, talousvaliokunnassa, me pidetään vähentää, ottaa ne pois tästä mietinnöstä, koska muuten me teemme päällekkäistä työtä ja historian, historiallinen analyysi on tärkeää, mutta se voisi olla hieman lyhyempi, koska meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen. Todellinen lisäarvo tässä mietinnössä on tietenkin se, että katsotaan siten, miten me ajattelemme tästä kestävästä taloudesta tämän kriisin jälkeen. Siis taloushallinto on tärkeä juttu tässä, mutta nykyinen lainsäädäntö merkitsee sitä, että me käsittelemme sitä paljon. Meidän täytyy katsoa pitkän aikavälin asioita. EU 2020 strategia totta kai jos ajatellaan koko rahoitusnäkymäkeskustelua, mitä me aiomme tehdä, mihin me saamme lisiarvoa, jos me haluamme päästä tästä kriisistä ulos, jos me saamme, haluamme saada aikaan kestävän talouden. Siksi meidän täytyy olla ehkä hieman provokatiivisiakin ajatellessamme että sitä, että tämä koko keskustelu keskittelee julkista velkaa, mutta täytyy myös muistaa se yksityinenkin velka. Sitäkin on hyvin paljon. <clears throat> Tämäkin keskustelu pitäisi heijastaa sitä. Totta kai me puhumme myös kestävästä taloudesta pitkällä aikavälillä. Siksi meidän täytyy sopia myös sosiaalisista näkökohdista, jos olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Mutta mitä aiomme tehdä kestävän talouden osalta? Senhän täytyy olla kestävä ja resursseja täytyy käyttää tehokkaasti Siksi tämä mietintö voisi olla vähän tiukempi ja selväsanaisempi sen suhteen, miten päästään tehokkaaseen kestävään talouteen, koska me tiedämme, että tämä on se kilpailukykyinen maailmanlaajuisesti, koska, koska energiavarat vaan hupenevat. Siksi meidän täytyy keskittyä näihinkin asioihin. Pankkijärjestelmästä katson, että meidän pitäisi olla selväsanoinen vahvaa valvontaa tarvitaan, mutta on myös provokatiivisia sanoja siitä, mitä, minkälaisen pankkijärjestelmän me haluamme ja mikä on se, minkä me haluamme säilyttää ja mikä on sellaista, mitä me, joka on riskialtis, mutta en minä, joka, jota ei pitäisi sitten vaan säilyttää julkisella rahalla. Meidän pitäisi vähän tiukentaa linjaa tässä asiassa ja olla provokatiivisiakin. Ellei provosoi, niin me päädymme sellaiseen mietintöön, joka on vain osa sitä mappiöötä. Meillä on kuitenkin jo tuhansia sivuja, enkä odota toista sellaista pinoa. Kiitos. Robert Silä. Um, es gribētu pateikties, uh, tomēr neskatoties uz visu šo sarežģīto situāciju. Kiitos. Kiitän tästä mietinnöstä. Vaikkakin tilanne on vaikea, kiitän Ruva Pervanssia ja meidän ryhmämme yrittää tehdä parhaansa ja me yritämme tehdä parhaamme halmalla yhteistyössä. Me olemme lausuneet mielipiteemme. Onko se me emme välttämättä tue kaikkia asioita, mutta olemme valmiita kompromisseihin. Ja tämä kompromissi, jota kompromissi saadaan hyväksyä, voidaan hyväksyä. Miten me päädymme tähän tulokseen? Nythän täällä on kuullut monia äänenpainoja. Mehän on erilaisia kokemuksiakin poliittisissa ryhmissä parlamentin tasolla. Ö, mutta me tarvitsemme poliittisen ryhmien välillä kompromissin. On selvää, että kokemukset ovat erilaisia, myös kriisin aikana ja ennen kriisiä. Ja koko tämä luku kapitalismin kriisistä, minä olen kokenut, miten Neuvostoliitto romahti. Se oli sosialismin romahdus, ja enkä minä haluaisi mitään vertailua tehdä mitään siihen suuntaan, että kapitalismi olisi tällaisen, tällaisen ongelman edessä kuin Neuvostoliitto aikanaan. Meidän täytyy päästä sopuun, riippumatta meidän kokemuksistamme, meidän, meidän täytyy muotoilla asiat tältä pohjalta. Meidän täytyy myös katsoa lyhyen aikavälin tavoitteita, mitä neuvosto tekee, mutta tärkeämpää on se, että me keskitymme pitkän aikavälin ja keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. Ne ovat tärkeämpiä. Ei pidä pelkästään keskittyä siihen, mitä neuvosto sanoo. Mitä me voimme sitten tehdä energian osalta? Miten me se muotoisimme? Ja esittelijähän mainitsi tässä, mitä vihreän energiaan tulee – Minun kokemukseni on se, että, että esimerkiksi kaasun toimituksessa monopoliasema on merkittävä asia. Jos ei ole mitään vaihtoehtoja, esimerkiksi ei ole riittävästi vihreää energiaa, silloin hinta nousee paljon nopeammin kuin uusiutuvissa energialähteissä. Mutta luulen, että, että meidän ei tarvitse syventää tätä energiakeskustelua. Meidän täytyy selvästi rajata se tästä pois. Ja vihreä kollega puhui yksityistä veloista. Luulenpa, että, että kriisin perusta on kuitenkin julkinen velka. Joissakin maissa se on jopa 100 prosenttia BKTstä. Esimerkiksi Latviassa 200 prosenttia, Iso-Britanniassa 400 prosenttia. Nämä ovat ongelmia. Ja globaalissa talousjärjestelmässä on on ollut melkoisia investointeja, kun ajatellaan se Kreikka, jolla, jos halutaan pelastaa, pelastaa Kreikka ja Latvia, eh, niin silloin on kysymys muiden maiden pankeista eläkesäätiöistä. Näitä ongelmia ei ole tässä mainittu, mutta tämä tilanne osoittaa, miten että me emme ole valmiita vastaamaan selvästi kaikkiin haasteisiin tässä mietinnössä, mutta luulen, että ongelma näiden yksityisten velkojen suhteen se, oikeastaan siirtyy julkisen velan puolelle. Ja tätä ei ole tätä asiaa, tätä asiaa ei ole riittävästi tässä käsitelty. Van Rampoi oli muutama viikko ryhmämme pakeilla ja hän sanoi, että hänen tavoitteensa on säilyttää eurooppalaisen elämäntyyli. Minä kysyin, että eikö hän usko poliittisena johtajana, että ehkä eihän tämä välttämättä ole mahdollista säilyttää tämä elämäntyyli. Ehkä me tarvitsemme toisenlaisia tavoitteita elämäntyyliimme. Mitä tämä, elämän, äh, äh, tämä äh, elämäntyyli tarkoittaa, olemmeko kilpailukykyisiä, kun ajattelemme strategia 2020, ehkä se ei toteudukaan. On maita, joissa ihmiset työskentelevät 35 tuntia viikossa, on ihmisiä, jotka menevät 60 eläkkeelle, ja mistä se sitten maksetaan, nämä sosiaalietuudet? Ja tämä järjestelmä on paljon raskaampi kuin USAssa. Ja usein onkin niin, että että ä, talot, joita ei saada myydyksi, ne eivät tule vapailla markkinoilla, vaan ne jäävät pankin omaisu- omaisuudeksi. Ja mikä on elämäntyyli? Mitä, se on erilainen juttu. Esimerkiksi vaikkapa Latviassa jossain muussa EU-maassa Latviassa on sellainen tilanne, että kaikki muutokset, kaikista muutoksista budjetissa täytyy äänestä sopia komission kanssa. No, me olemme velkaantuneita. Voidaankin kysyä, että miten me onnistumme tasapainottamaan julkisen talouden. Pitääkö vielä korottaa veroja? Ja Euroopan komissio ei kysy, työttömyys kasvaa, no mitä se merkitsee Euroopan elämäntyylin kannalta, se on hyvin erilaista. Mitä se tarkoittaa kaiken kaikkea, mutta riippumatta tästä Riippumatta näistä eroista uskon, että me pääsemme hyvään kompromisseen tässä mietinnössä. Kiitoksia. Nikolos Hontis. Kiitos paljon, herra puheenjohtaja. Meidän ryhmämme mielipide tästä mietinnöstä on, että Kyseessä on vilpitön yritys analysoida tätä tilannetta ja kaivaa esille jonkinnäköinen totuus. Se, miten valiokuntamme on työskennellyt vuoden aikana, tuodaan hyvin julki tässä mietinnössä. Meidän mielin, mielipitämme tästä mietinnöstä on se, että mietintö on melko rajallinen joissain tapauksissa ja haluaisin nostaa ne esille. Ja mikäli menen kulta liikaa aikaa, keskeyttäkää minut. Puhun yleisistä aiheista ja minua ei haittaa, jos minut keskitytään, jos puhun liikaa. Arvon kollegat, haluaisin sanoa teille, että tämä raportin äh, mietinnön lähestymistapa ja meillä on se mahdollisuus äh, puhua sen jälkeen, kun olemme kuulleet äh, muiden mielipiteet, niin kriisi on kriisi, joka koskee ympäristöä, energiaa, ravintoa. Se on suurempi kuin vuonna 1999. Emme puhu luonnollisesta ilmiöstä. Ja jos haluamme määritellä tämän kriisin, meidän pitäisi tuoda objektiivisia, tieteellisiä mielipiteitä. Tämä on tilanne, joka on seuraus poliittisista päätöksistä ja meille tulee tuottamaan suuria ongelmia löytää yhteinen mielipide. Meillä on erilliset poliittiset mielipiteemme ennen ja jälkeen kriisin ja meillä on myös omat mielipiteemme siitä, kuinka kohdata tämä kriisi kokonaisuudessaan. Mielestäni meidän tulee yrittää vielä kerran ja meidän pitää jatkaa työtämme, jotta löytäisimme jonkinnäköisen konsensuksen tämän mietinnön suhteen. Se, kuinka paljon ihmisiä tämän taustalle saadaan, niin sen suurempi sen, tämän mietinnön voima tulee olemaan. Valitettavasti Tällä hetkellä mietitään muutoksia sellaisessa tilanteessa, puhutaan vakaussopimuksesta ja puhutaan mekanismin luonnista ja puhutaan kansainvälisen valuuttaliiton voima, ja Barroson abstraktista vastauksesta huolimatta siitä, että tämä tilanne on hyvin huono. Mm, ne rajat, joita me annamme tämän kriisin tulkinnalle, mm, nostan esille sen, että raportti, äh, mietintö ei välttämättä mene riittävän syvälle. Mietin laatia sanoi, että kyse saa neoliberaaliset äh, talouspolitiikat. Ja mikäli haluamme löytää syyt, meidän tulee katsoa 70-luvulle. 70-luvun lopulla, 80-luvun puolivälissä poliittisella ö, politiikoilla Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa oli neoliberaaleja ajatuksia. Mikäli emme katso tätä, mikäli me emme ymmärrä tätä, niin analyysi tulee olemaan hyvin pinnallinen. Washingtonin näkemys valui tai siirtyi Eurooppaan, ja se on tämän tilanteen syy ja tausta. Se perustui siihen ajatukseen, että tämä talousmalli johtaisi täydellisen tulevaisuuteen ilman kriisejä, mutta tämä talousmalli saikin aikaiseksi tilanteen, joka meillä nyt on käsillä. Olemme huomanneet, että tämä talousmalli on täysin tehoton. Joku on puhunut kapitalistisesta järjestelmästä, ja tässä on mielestäni ongelma, Jotkut sanovat, että olen nostalginen sosialismin suhteen. Voi olla, mutta olen nostalginen, kaipaan toisenlaista sosialismia. Me tarvitsemme itse, teemme pitää analysoida itseämme, meidän pitää olla itse kriittisiä. On olemassa vastuita EU-tasolla, kansallisella, kansallisten hallitusten tasolla. Sanon tämän jälleen kerran ja toivottavasti, että kyllästy tähän vakaussopimuksen kanssa ei ole selkeitä sopimuksia. Me emme, ei ole tarpeeksi kuria vakaussopimuksen kanssa ja se on myös se on kriisin syy ja minä en usko tähän. Vakaussopimus itsessään on eväsosiaalinen, sillä ne kriteerit ja mittarit, jotka se asettaa ja jotka otettiin mukaan Maastrichtin sopimukseen, velka ja niin edelleen, niin mitään ei puhuttu työttömyystasosta. Sosiaaliset seuraukset jätettiin huomioimatta. Vakaussopimus on kenties laitettu yhteisen linjaan joidenkin taloudellisten asioiden kanssa, mutta sosiaaliset asiat unohdettiin tyystin. Valuutta, liiton ja euron rakentaminen on myös taustalla. Ne valtiot, jotka tarvitsevat lainaa, eivät enää saa Ervan keskuspankilta lainaa. Ja he joutuvat lainamaan yksityisiltä julkiselta markkinoilta. Ja se, mitä loppujen lopuksi tapahtuu, on se, mitä tapahtui Kreikassa. Tässä on siis rakenteellinen ongelma. Talous- ja rahaliitto liitto, tämä vakaussopimus ei siis tuo vakautta ja se ei voi jatkua. Se, miten markkinat toimivat tällä hetkellä, ovat niin, että on toimimaton rahajärjestelmä. Puhutaan valvonnasta ja seurannasta, mutta sitä ei todellakaan ole. Tai valvontakoneisto ei ole riittävä, jotta se pystyisi hallin, suosimaan pankkeja ja muita rahalaitoksia. Ja tämä on se kritiikki, joka tulisi nostaa esille. Ja se nousi esille näissä 1600 valituksessa, äh, tarkistuksessa. Me emme tehneet kuin 20, mutta niihin liittyvät juuri nämä huomiot, jotka minä olen tässä nostanut esille. Viimeisenä kohtana haluaisin nostaa esille, mitä tulemme tekemään lähitulevaisuudessa, mitä teemme ensi vuonna. Minä sanoisin, että meidän tulisi jatkaa työtämme täällä meidän tulisi löytää yhteisymmärrys ja meidän pitäisi ensi vuonna omasta mielestäni päättää se, miten me tulemme kohtaamaan kriisit vastaisuudessa, ei tulisi uutta kriisiä. Tää näissä keskustelussa meille tulee olemaan erimielisyyksiä, mutta kenties voisimme kirjoittaa, miten me voisimme ennakoida ja estää tulevat kriisit. Kiitos. Seuraavaksi Mikael Pontta, sitten varapuheenjohtajamme, sitten menen itse. Olen iloinen siitä, että Mikael on palannut. Hän oli sairauden takia <clears throat> usean viikon ajan poissa. Tervetuloa takaisin. Ole hyvä. Obrigadíssimo, Presidente. Eh, eu vou fazer uma intervenção que não será eh, tão longa como a do meu <laughs> colega. Niin, minä en puhu niin pitkään kuin äskeinen kollega haluaisin reagoida yhteen huomioon, jonka kollega EPPstä sanoi, jonka mukaan tässä pitäisi saada ideologia pois tästä mietinnöstä, niin kuin hän asian ilmaisi. No, tulee mieleen heti Magritin kuva. Sysiempi. Ja tämähän pitää paikkansa. Se, mitä kuvassa näkyy, on kuva, piipusta, eikä se mikä oikea piippu ole. Se mitä näkee, se on ideologia, se minkä näkee. Me, voimme periaat, me emme periaatteessa voi puhua realiteetista. Ja sehän oikeastaan näkyy myös tässä Magritin kuvassa hienosti. Meidän täytyy tehdä intensiivistä työtä, työtä. Meidän täytyy panostaa tähän mietintöön. 1625 tarkistusta osoittaa jo, että siinä on tehtykin työtä. On tietenkin erilaisia argumentteja eri puolilta, kun joku sanoo, että meidän täytyy saada ideologia pois tästä, niin sanoisin, no se on yksi ehdotus. Vuosi sitten Euroopan keskuspankki antoi 44 miljardia äh, heitti 44 miljardia euroa äh, pankkimarkkinoille vuosi. Sen jälkeen sitten pankkien täytyy maksaa tämä takaisin. Hieno juttu. Mitä nyt on sitten tänä aikana tapahtunut? Osa pankeista on ostanut valtiovelkaa ehkä kolmella prosentilla – ja EKP on nyt ehdottanut, että rakennetaan velkamarkkinat. Kiinnostava ajatus, mutta, mutta takaisinostolla 5 prosentin tasolla. Tämä on tilanne. No, keskuspankki pelastaa finanssijärjestelmän, se on yksi mahdollisuus. Toinen näkökanta on minun näkökantani, EKP on joko tyhmä tai auttaa sitten finanssijärjestelmää, koska periaatteessa se rahoittaa se hal, lainaa halvalla ja ostaa kalliilla takaisin. on ja halusin sanoa. Me emme saa unohtaa, mitä argumentteja me käytämme. Meidän täytyy olla tarkkana, ettemme käytä sellaisia argumentteja, jotka periaatteessa – vahingoittaa sitä, mikä on meille tärkeää. Se oli se, mitä haluaisin sanoa. Kiitos puheenjohtaja. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tästä on helppo jatkaa siteraamalla Karl Marxia, koska Marxin yksi helmi oli se, kun hän sanoi, että askelkin todellista liikettä on tärkeämpi kuin tusina ohjelmia. Ja mä luulen, että tässä, tässä mietinnössä on nyt kysymys siitä, että koska on erittäin paljon ehdotuksia siitä, että miten tästä kriisistä selviydytään, niin semmoisen niin luottamuksen puute on kuitenkin Euroopassa erittäin vahva. Ja e, kun me kuuntelimme asiantuntijoita, esimerkiksi tämän expert-paneelin asiantuntijoita, ja monissa paneeleissa nämä asiantuntijat mainitsivat sen Nordic modelin eh, esimerkkinä siitä, miten kriisistä selviydytään. Ja kun heitä pyydettiin tiivistämään, että mitä se tarkoittaa se Nordic model, niin he sanovat yksinkertaisesti poliittisen järjestelmän toimivuus. Se, että kriisissä toimitaan samaan suuntaan ja sitten syntyy se luottamus. Ja nythän Euroopassa ei ole oikein luottamusta rahamarkkinat haluaa luottamusta investoijat haluaa luottamusta kansalaiset haluaa luottamusta ja kyllä tähän niin kuin meidän pitää pystyä vastaamaan halutaanko me tällä meidän omalla työllä lisätä luottamusta vai eikö haluta. Ja mä luulen, että kaikki haluaa lisätä luottamusta ja sen takia on erittäin tärkeää minun mielestä nyt, että komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti toimii samaan suuntaan ja siksi eh, keskittyminen pääasioihin on erittäin tärkeää ja, yritys hakea konsensusta, yhteisymmärrystä, toimimista samaan suuntaan. Ja uskon, että tämä keskustelu on vienyt asiaa siihen suuntaan. Ja eh, aivan niin kuin eh, Pervans Perez sanoi alussa, niin ongelman ydinhän tavallaan on se, että esimerkiksi EPP-ryhmän sisällä, kun näitä muutoksia hakee, niin on itse asiassa enemmän eroja kuin ryhmien välillä. Ja hämmä, vähän hämmästyin sitä, kun EPPn ensimmäisen puheenvuoron käyttäjä sanoi erittäin selvästi, niin että esimerkiksi energiapolitiikassa ei ole kuluttajanäkökulma mitenkään tärkeä. Ja suomalainen kollegani Haglund nyökkäsi voimakkaasti, että näinhän se on ei ole kuluttajanäkö. Totta kai se on tärkeää, koska sehän on koko tämän Euroopan unionin syvimmän idean ja sen mallin idea se, että haetaan tasapainoa markkinoiden toimivuuden ja kuluttajan välillä. Se on yksi se, minun mielestä se Euroopan idea tässä. Ja sen takia, sen takia eh, tämä ideologia on tärkeää, mutta se ei tarkoita minun mielestä sitä puoluepoliittista kissahännä vetoa, vaan, vaan tänne Euroopan unionin idean ylläpitämistä myös tässä kriisin oloissa. Ja mä luulen, että se, jos miten tuleva historiankirjoitus poliittisen järjestelmän toimivuutta tässä tilanteessa arvioi, niin kyllä se nostaa tämän, tämän myös parlamentin roolin, että ollaanko me toimittu oikein. Ja tähän saakkahan mennyt aivan hyvin, mutta esimerkiksi minun mielestäni esimerkiksi se, että parlamentti siirsi tätä eh, syksyn eh, Strasbourgissa eh, tämän valvontapaketin käsittelyyn, niin ei ollut hirvittävän hyvä esimerkki. Eikä se olisi hyvä esimerkki, jos tämä komitea tukehtuisi näihin 1700 muutosesityksiä. Tämä vaatii sitten tietenkin moraalia ja kuria jokaiselta ryhmältä myös, että nähdään ne, ne ydinkysymykset. Kiitoksia. Ja, Kiitoksia. Ennen kuin annan Pervanchille vielä puheenvuoron, lopuksi haluaisin vain äh, esittää pari kommenttia. Ei tarvitse toistaa sitä, mitä on jo sanottu, mutta toteaisin vielä kerran, me olemme valiokunnassa, meillä on suuri mahdollisuus, kun me syyskuussa sitten saamme, jos me syyskuussa saamme laajan enemmistön mietinnön taakse, niin silloin meillä on äänemme keskustelussa, joka tällä hetkellä – on juuri nyt alkanut. Äh, Van Rompuyn ryhmä äh, neuvoston edustajana tavallaan on yksi toimija. Komissio on joka tapauksessa mukana kuvioissa antamaan kantansa ja parlamentti voi rohkealla, rohkealla mietinnöllä sitten myös jota lajinimistö tukisi, niin saa myös itselleen näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Ja siksi myös tämä ajankohta on tärkeä. Meidän täytyy todellakin syyskuussa saada tämä homma valmiiksi. Meidän täytyy mahdollisuuksien mukaan sitten syyskuun alussa tai puolivälissä olla niin pitkälle, että olemme yhtä mieltä, vaikka emme olisi vielä äänestäneetkään tai päättäneetkään, niin voimme sitten kuitenkin jossakin muodossa astua julkisuuteen. Tämä on yksi asia. Toisekseen minä uskon, että viimeisessä tuoreimmassa analyysissä meillä on moraalinen ja poliittinen kriisi. Poliittinen kriisi on monissa asioissa puheessa tullut esille, ainakin Euroopan osalta on selvää, että me emme voi jatkaa tähän tyyliin. Ja siinä mielessä olen hyvinkin sitä mieltä, että tässä ja nyt meidän täytyy esittää rohkeita vaatimuksia, vaikkakin toteamme tai vaikkakin me tiedämme, että ne eivät tänään tai huomenna toteudu. Mutta siitä huolimatta vaatimus on tärkeää. Me tarvitsemme monilla aloilla enemmän Eurooppaa kuin tänään totta kai, että ei tietenkään istu vesivaltioiden pirtaan. He puhuvat suvereniteetistä ja autonomiasta ja, ja miksi sitä aina sanotaankin. Mutta tämä on fakta, että kehitys on osoittanut, että monilla sektoreilla energia on yksi, mutta on niitä muitakin. Me todellakin tarvitsemme enemmän Eurooppaa ja ja tätä, tämä täytyy ottaa sille äh, rohkeasti. Meillä on moraalinen kriisi siinä, jossa, jota me pystymme, vähiten pystymme ohjaamaan lyhyellä aikavälillä, koska on ihan sinällään on sovellettu tiet, hyväksytty tietyt linjat, ja viime, vuosien, ja viime vuosikymmenen aikana me olemme menettäneet nämä linjaukset. Ja tässä meillä on oikeastaan vähiten valmiutta, kun ajattelemme, ajattelemme siis pankkimaailmaa ja finanssijärjestelmää ylipäätään, niin monet ovat, ja ovat palanneet taas business as usual linjalle. Näin, että, että, me, että tämä uudistuslinja Amerikassa ei ole vielä, ei ole vielä toteutunut, eikä se ole myöskään oikeasti sitova. Ja nyt Monet markkinatoimijat ovat asiantuntijoiden avulla ovat huomanneet nämä porsaanreijät, jotka taas auttaa heitä ja, ja ne vai saattavat myöhemmin olla sitovina säädöksinä paperilla, mutta meillä on tässä ongelma, joka ei ratkea nopeasti, mutta, mutta poliittinen kriisi Eurooppa, Euroopassa, siinä voimme tehdä aika paljon ja uskon, että että monet poliittiset ryhmät voisivat yhteisesti löytää tässä ratkaisun tai linjan, yhteisen linjan. Sitten vielä yksi asia. Kaiketi vihreä kollegamme painitsi tämän, että meidän ei pitäisi tehdä sitä työtä, jota muut valiokunnat tekevät jo, kuten myös talousvaliokunnat. Olen sinänsä samaa mieltä, mutta Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kysymyksiä valvonnasta tai muita asioita otettaisi esille. Me tar- ei meidän tarvitse puhua niistä yksityiskohtaisesti, mutta kyllä meidän täytyy sanoa selvästi, että mit, minkälainen kanta meillä on, jotta myös ulkona käy selväksi, että parlamentti on päättävästi tällä kannalla yli puolueryhmien rajojen. Me olemme nähneet, että tässäkin että jäsenvaltiot eivät ole vielä niin pitkällä päästä, äh, ottaa oppia tästä kriisistä ja hyväksyä sen, että me olemme päätyneet sellaisen tilanteeseen, jossa me tarvitsemme Eurooppaa, enemmän Eurooppaa ja vähemmän jäsenvaltioiden välistä linjaa. Niin tämä tästä, mutta Pervans loppu yhteenveto ja sen jälkeen voidaan sitten lopetella tämä asia. Paljon kiitoksia kaikille, jotka ovat voineet osallistua tähän kokoukseen. Sillä suoraan sanottuna tämä auttaa minua hyvin paljon, tämä rohkaisee minua tämä haaste, jonka edessä on, olemme, kun olemme pyrkineet saamaan tällaisen kompromissitekstin, jonka saisimme ehdotettua. Ähm, Karin taisi lähteä, kollegani taisi lähteä, mutta ja tulee markkinoihin, minä en ole markkinoiden vastainen. Minä sanon tämän suoraan. En ole, en sano tätä esittelijänä sanomassa mutta minä olen varma, että sosiaaliset puolustavat markkinoita kaikkein parhaiten, sillä he tietävät, että markkinat tarvitsevat säätelyä. Ja tältä kannalta, kun sosiaaliset hyväksyvät joitakin asioita markkinoille, he ovat parhaita toimijoita. Eli no, minä en laita nyt tätä minun kompromissitekstini. Haluaisin sanoa Karinille, että mitä tulee energia-alaan, tiedämme hyvin, että ala on hyvin kapitalistinen ja siellä investointistrategiat pitkällä aikavälillä ovat erittäin tärkeitä. Ja tiedämme, että rooli, joka unionin Euroopan Euroopan unionilla on tällä alalla, ei voi olla vain säätelijän rooli. Minua hämmästyttää aina hyvin paljon tämä. Minä olen ihailut hyvin paljon sitä, mitä Ähm, vuonna 2007 Saksan puheenjohtajuuskaudella tehtiin koskien ähm, energia-alan ähm, säätelyä, mutta minä olen pettynyt siihen, mitä tehtiin, sillä meillä oli ongelma suhteessa sisämarkkinoihin, mutta meillä on muitakin ongelmia, pitkän aikavälin kehitys- ja investointiongelmia. Eli ei ole riittävää puhua vain sisämarkkinoista, sisäenergiamarkkinoista. Mitä sitten taas tulee Montin koko mietintöön? Olen samaa mieltä kaikissa näissä tarkistuksissa, lisäsin niitä itse, mutta Montissa on tietty kohta, jonka haluaisin muistuttaa. Eräille ryhmille tämä on vaikeaa, he taisivat poistua erityisesti se, mikä tulee verotukseen, on hankalaa. Haluaisin kiittää Schmidtia, jos provosoin häntä. Tehän tunnette minut, hyvä kollega. Olette tuntenut minut kauan aikaa. Jos tein ää, tällaisen mietinnön, halusin tehdä todellisen mietinnön eikä mitään jonne joutavaa. josta mä on teidän mielestäni provokaatio, olen erittäin tyytyväinen siihen, että olen tehnyt työn, josta pääsemme sitten eteenpäin ja voimme löytää tasapainon. Mielestäni esittelijänä teksti on sellainen, että se ei välttämättä ole konsensusteksti. Ajattelen tämän siis esittelijänä. Nyt en ole täysin samaa mieltä teidän kanssanne, mitä tulee liberaalien ehdotuksiin, sillä se menee minun kykyjeni ulkopuolelle, jos yritän saada kaikkien mielipiteet yhteen. Annan teidän toimia siis liberaalien kanssa. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että me voimme voittaa tässä tilanteessa, jos keskitymme viestiin ja siihen henkeen, joka äh, on myöskin puheenjohtajan mielipide, siis hän kuuluu myöskin teidän ryhmänne. Ja tässä minä vastaan myös herra puheenjohtajalle. Äh, jäsenet ovat olleet eri mieltä, he ovat kysyneet eri asioita, mutta eikö meidän pitäisi kriisin aikana keskittyä näihin kysymyksiin, joita kansalaisilla saattaa olla? Me emme voi saada välitöntä ratkaisua kriisiin. Se on meidän kompetenssimme ulkopuolella, mutta se mitä me voimme tehdä on valaista ja antaa selkeä viesti pitkällä aikavälillä Euroopan unionille. Tässä me voimme saavuttaa konsensuksen ja se on tämän mietinnön rooli. Te sanoitte, että ei pidä keskittyä liikaa historiaan. Tämä on minusta yllättävää, sillä kun me kävimme Yhdysvalloissa, minua yllätti se, että siellä he olivat saaneet lainsäädäntöpaketin laadittua, mutta he eivät ottaneet kriisiä siinä täysin huomioon. Ja täällä on hiukan samanlainen tilanne, sitä ei sanota suoraan, mutta tiettyjä asioita liittyen kriisin syihin ja niiden analyysiin on edetty pois. Niiden suhteen ei ole yksimielisyyttä. Eli se, miten voimme sanoa, mitä tulee syiden analyysiin. On, se on jotakin, mitä pitäisi myöntää, mutta näin ei varmastikaan tule tapahtumaan. Nyt kollegani Ibn huomautuksen suhteen minä en pyri siihen, että meillä olisi teksti, joka pohjautuisi kaikkiin pienimmälle yhteiselle nimittäjälle. Kiitän teidän yhte- teidän mielipiteistänne. ja Mitä tulee taas vihreiden mielipiteeseen ja ekoniin? Toissijainen lainsäädäntö ei ole meidän asiamme eikä meidän työmme. Tässä on kaksi asiaa, joiden suhteen emme voi täysin vaieta. ja ne liittyvät Ekonin työhön. Ensimmäinen on taloudellinen hallinto ja valvonta. Herra Fejo on tehnyt tästä mietinnön ja minä ja varmastikin muutkin kollegat pyrkivät tekemään tiiviisti työtä hänen kanssaan, sillä me emme voi olla tässä meidän mietinnössämme mainitsematta taloudellista valvontaa. Se on täysin oikeutettua ja se on välttämätöntä. Meidän täytyy todellakin tässä lähestyä täysin paralleellisesti tätä asiaa muiden kanssa. Ja kun me keskustelemme tästä mietinnöstä, herra Feijon mietintö voidaan liittää tähän meidän keskusteluumme. Minulla ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, mutta meidän täytyy kuitenkin ottaa tämä aspekti mukaan. Ja sitten äh, Ekonissa käsitellään äh, tekstiä todella tarkasti. Heillä ei ole mitään sellaista mietintöä, joka olisi globaali. Ja siellä on sellaisia kappaleita ja kohtia, äh, jotka eivät ole täysin meidän äh, mandaattimme puitteiden mukaisia. Ja nyt voisin vastata teille suoraan, koska olette vielä paikalla. Se, mitä sanoitte äh, koskien neuvosto vallan romahtamista on erittäin mielenkiintoista. Minä olen sitä mieltä, että se mitä me täällä opimme parlamentissa on se, että me kaikki tulemme tänne hyvin erilaisen historian kanssa. Ja meillä on yhteistä se, että laadimme näiden historioiden pohjalle jotakin. Kaikki historiat ovat hyvin erilaisia minä en halua tappaa kapitalismia, koska minulla ei ole tällä hetkellä tarjota muuta järjestelmää sen tilalle, mutta minä toivoisin, että kapitalismi toimii hyvin, ja jotta se toimisi hyvin, sen täytyy olla reaalitaloutta eikä mitään keinottelua. Minä en hyväksy sitä, että lainataan rahaa sen takia, että tehtäisiin lisää rahaa. Minä haluan, että ihmiset lainaavat rahaa rahoittaakseen hankkijoita. Tämä on siis yksinkertainen asia, ja tämän ovat usein unohtaneet ähm, huonot kapitalismin edustajat. Kiitoksia myös siitä, että olette samaa mieltä ähm, siitä, että meidän ei pidä keskittyä äh, vain jokapäiväiseen, neuvoston jokapäiväiseen työhön. Mitä tässä tulee sitten julkiseen velkaan, tämä kappale 17 äh, sanoo hyvin tarkasti, että kriisi on äh, aiheuttanut sen, että yksityinen velkautuminen on siirtynyt tai siirtynyt julkiseksi velaksi. Minä en ole täysin ottanut kaikkia tarkistuksia tässä kohtaan huomioon, sillä mielestäni ne koskettelevat vain tiettyä aspektia tässä kysymyksessä. Mitä tulee siihen, että yksityinen velka on siirtynyt julkiseksi velaksi, tämä ei ole vain jäsenmaiden ongelma, se on myöskin Yhdysvaltojen ongelma. Tämä on hyvin globaali ongelma, paljon globaalisempi ongelma kuin se, mitä tässä tarkistuksessa on sanottu koskien tätä kappaletta 17. Eli me voisimme olla hiukan pitempiä ja hiukan tarkempia koskien tätä kappaletta, mutta minusta tämä muotoilu vaikutti sellaiselta, että se tekee hyvin yhteenvedon tilanteesta. Sitten herra Schultis, kun sanotte, että vakaussopimuksessa ei käsitellä työllisyyttä ja se on tämän sopimuksen suuria puutteita. Tiedätte, että olen täysin samaa mieltä kanssanne. Olen myöskin sanonut tämän äh, Erman Rompoille, että minun ongelmani työryhmän kanssa on se, että ajatellaan, että vain äm, tässä äm, finanssiministerit ratkaisevat näitä ongelmia. Meidän, minun mielestäni tämä tilanne ei ole hyvin tasapainoinen. Äm, on totta, että Kreikan tilanteessa oli niin kiire, että tämä oli oikeutettua. Ja mitä tulee herra, anteeksi, rouva Miekonsarin, kiitän teidän puheenvuoroanne. Se todellakin vetää yhteen sen, mitä me haluamme tehdä. Ja kun te puhutte pohjoisesta mallista tai saksalaisesta mallista – amerikkalainen kollegani taisi sanoa minulle seuraavan ajatuksen viime viikonloppuna. Yksi ongelma Kreikassa on se, että yhteiskunta on hyvin jakautunut. Minä en toivo sitä, että kaikki olisivat välttämättä kaikkien kanssa jatkuvasti toiminnassa, mutta minä toivon, että ihmiset luottavat toisiinsa ja keskustelevat keskenään ja jakavat sen, mitä heillä on parasta sen mitä he voivat jakaa toisten kanssa, sillä me olemme nyt kansainvälisen kilpailun ähm, edessä ja me pyrimme selviämään tästä tilanteesta parhain päin. Ja tämä on se henki, joka meidän pitäisi antaa äh, ja tämä on se ajatus, mikä tässä äh, mietinnössä on. Ja toivon, että teksti todellakin tuo sen esiin. Ja sitten herra puheenjohtaja, olen täysin samaa mieltä, kun sanotte, että meillä on kriisin aikana kaikki mahdollisuudet toimia. Minulla on yksi pieni äm, surus on se, että kaikki kollegani eivät jaa sitä ajatusta, että tämä äh, kriisi on sekä moraalinen että poliittinen. Tässä kappaleessa 21 sanoin juuri tarkalleen näin. Kun me vierailimme New Yorkissa äh, Oxfordin äh, talousanalyysi asiantuntijat onnittelivat meitä tästä muotoilusta ja he sanovat, että se oli erittäin hyvä. Ja, ja sitten on valitettava, että teidän ö, oman ryhmänne kaksi edustajaa on poistanut tämän viittauksen tästä tekstistä, mutta minä toivon, että pääsemme sellaiseen kompromissitekstiin, jossa otetaan huomioon ö, ähm, tämä ajatus. Eli tässä paljon kiitoksia teille ja sitten tauon jälkeen pyrimme käsittelemään tätä mietintöä vielä. Kiitoksia Pervans. Toivotan kaikille mukavaa, mukavaa lomaa. Tulkaa virkeinä ja hyvässä kunnossa takaisin. Tavataan elokuussa. Kuulemiin.